time. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ανοίξει η... Hyvät kollegat, äänestysselitysten menettely on alkanut. Pyydän teitä rauhoittumaan. πρώτη έκθεση είναι... Ensimmäinen mietintö Parvanovan ja Rova Jimenez Peserille Varion mietintö rikoksen uhrien oikeuksia tukea suojelua koskevista vähemmäisvaatimuksista. Herra Rode on pyytänyt puheenvuoroa. Tack för det. I'll, I'll give, eh, give the floor to Mr. Roder. Rodella puhe. Så er kriminaliteten i stadig højere grad blevet grænse... Puhemies. Rikos on rajat ylittävää luonteeltaan. Rikollisilla ei ole rajoja, sen takia ei pitäisi olla rajoja myöskään poliisiviranomaisilla, syyttäjäviranomaisilla ja kansalaisilla. Jos joutuu rikoksen uhriksi, niin oikeudet täytyy suojata, onpa henkilö missä tahansa unionissa. Täytyy tarjota käännös- ja tulkkauspalveluita, oikeusapua ja tukea. Osa tästä toteutuukin jo, mutta nyt olemme etenemässä turvallisemman Euroopan suuntaan kansalaisille. Tarvitsemme tehokkaampaa poliisiyhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia. Rova Eva Saniki. Eh, presidente. Troppo spesso all'interno del... Kiitoksia puhemies. Aivan liian usein rikoksen uhrit EU-ssa eivät edes kerro kärsimyksestään, koska eivät luota viranomaisiin. Tällä tekstillä pyritään vahvistamaan rikosuhrien oikeuksia, ja, jotta he saisivat oikeutta samalla tavalla kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Aivan erityisesti pitää kiinnittää huomiota niihin uhreihin, joilla on suuri vaara joutua uusiin ongelmiin tai uhanalaiseksi. Siksi on tärkeää tunnustaa se seikka, että uhrin asema ei koske pelkästään niitä, joita on vahingoitettu, vaan kyse on myös perheenjäsenistä ja muista, jotka saattavat kärsiä seuraamuksista. Kiitoksia. No, eh, δεν βλέπω την συνάδελφο κυρία Ματσόνη. Rouva Matsoni ei ole näköjään salissa. Ja seuraava puhuja äh, Rossi. Presidenti, kollegi, sono molto... Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, kannatan kovasti tätä mietintöä. Muutama vuosi sitten olin Piedmontessa aluevaltuutettuna ja siellä olin laatimassa lainsäädäntöä, jonka tarkoitus on tarjoa, tarjota tukea rikosten uhreille. Unionin ja jäsenvaltioiden on tunnistettava tunnustettava uhrit sellaisiksi henkilöiksi, jotka tarvitsevat tukea ja suojaa. Tarvitaan myös psykologista apua heti rikoksen jälkeen, mutta myös rikoskäsittelyn aikana, niin että henkilöt voivat jatkaa normaalia elämäänsä. Kaikkea pitää kohdella tasa-arvoisesti ja tukipalveluita on tarjottava sen lisäksi myös kompensaatiota korvauksia. Erityisesti täytyy kiinnittää huomiota alaikäisiin ja sukupuolisen väkivallan uhreihin. Kiitos. Kiitoksia. Rouva Koratz Bild. I'm particularly happy that we have... Kiitoksia. Olen erittäin tyytyväinen, että olemme hyväksyneet tämän mietinnön uhrien suojelemiseksi ja tuen kovasti EPPn esittelijä Terese Ja Tästä eteenpäin naiset, jotka kärsivät perheväkivallasta tai lapsi, lapset, jotka kärsivät äh, ihmiskaupasta tai terrorismin uhrit ja muut uhrit pystyvät nyt saamaan samat oikeudet riippumatta jäsenvaltiosta, jossa rikos on tehty ja riippumatta omasta kansallisuudesta. Nyt on selkeät yhteiset standardit laadittu, joilla varmistetaan, että jokainen uhri saa samanlaista kohtelua. Häntä kohdellaan ihmisarvoisesti, kunnioittavasti ilman syrjintää kautta EUn. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että kiinnitän niin suurta huomiota lapsiin ja erityistarpeita omaaviin ihmisiin. Ja yksilö pohjalta arvioidaan ihmisten tilanne ilman, että syntyy ensimmäisen tai toisen luokan uhreja.

sellainen, että ihmiset ovat epätoivoisia sen suhteen, että millä tavalla päätöksiä pystytään tekemään Euroopankin tasolla. Direktiivi näistä vähemmänstandardeista uhrien osalta, rikosten uhrien osalta on osoitus siitä, että tällaiset päätökset eivät aina ole realiteettien mukaisia. Se osoittaa pikemminkin, miten paljon tässä on toimivaltaa mahdollista. Ensinnäkin tämä henkilöryhmä on koko unionissa, niiden pitää saada samat oikeudet ja samantasoinen suojelu. Tämä on suuri askel Euroopalle, mutta erityisesti näille uhreille. Ja tämä on tärkeää avunantoa rikosten uhreille. Ja tässä on kyseessä ihminen, joka on usein eh, ajautunut tällaisen tilaan ilman omaa syytä. Hän tarvitsee ammattimaista apua, joka ei pysähdy maiden rajoille. Se on tärkeä signaali sin suuntaan, että ihmiset eivät jää eh, oman onnensa nojaan. Näin ollen tämä on hyvä teko Euroopan puolesta. Kiitoksia. Rova Costello. Thank you, Mr. President. Being the victim of a crime can be a very horrific... Kiitoksia. Uhrina joutuminen voi olla varsin äh, paha kokemus ja jälkiseuraamukset voivat olla vieläkin dramaattisempia kuin se rikos. Tämä vielä pahenee, jos uhri tapahtuu, rikos tapahtuu ulko, ulkomailla. Olen tyytyväinen tähän direktiiviin, jos asetetaan minimistandardit uhrien suojelu, suojelemiseksi. Uhrit saavat kielellistä apua ja saavat ilmaiset, ilmaista luottamuksellista tukea. Erityiset olosuhteet täytyy ottaa huomioon. Öö, sukupuoli, sukupuolen suuntautuminen täytyy ottaa myös huomioon. Direktiivi auttaa rikoksen uhreja. He tuntevat olonsa turvallisemmiksi ei vain omissa maissaan, vaan myös kautta EUn. Mutta ennen kaikkea tämä auttaa EUn kansalaisia lisäämään luottamustaan oikeusjärjestelmään koko EUssa. Kiitos. Kiitoksia, rouva Costello, rouva Marina Janna Kukodakis. Kiitos. Tämä mietintö varmistaa, että kansalaiset, jotka joutuvat rikoksen uhriksi ja matkustavat toiseen EU-maahan, saavat tarvitsemansa apua. Rikoksen uhrit saavat tietoa ja myös käytännön ja henkistä tukea. Usein uhreilla ulkomailla on ollut vaikeuksia saada korvauksia, taikka he eivät ole saaneet riittävää turvaa. Nämä minimi ehdot helpottavat sitä, että uhrit saavat apua ja pääsevät tuomioistuimeen. Tämä on parempi tapa turvata uhrien oikeukset kuin se, että meillä olisi tiukkoja asetuksia. Lähestymistapa on tasapainoinen ja sillä puututaan ongelmaan, joka kohtaa niin monia kansalaisia kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia, Rova Puhemies, tuotan, tuen sitä, että on minimistandard, jolla suojellaan rikoksen uhreja. Esimerkiksi oikeus saada poliisien raportti itselleen ja miten määritellään uhria. Sitä myös laajennetaan ja otetaan huomioon henkilön perhe, jos on kyse terroristiskusta tai muusta murhasta. Oikeustapauksessa jäsenvaltiot voivat kehottaa myös perheenjäseniä puhumaan tuomioistuimessa, vaikka eivät olisikaan todistajia. Aivan erityistä, erityisen hyvä on, että tässä puhutaan lasten oikeuksista, näin saadaan aikaan minimistandardit lapsiuhreille. Tästä on esimerkkinä se, että se voidaan haastella videon kautta eikä oikeussalissa. Tämä hiljattainen Ranskan Alppien murha, jossa kaksi brittilästä jäi orvoksi. Tämä on esimerkki, että tämän tyyppiset uhrit voisivat hyötyä tästä uudesta direktiivistä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Girling. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Minusta uhrien pitäisi saada vähimmäisoikeutensa tunnustetuksi kautta EUn. Tukholman ohjelmassa todetaan, että koordinoidumpi, integroidumpi ohjelma on tarpeen. Tämä direktiivi on osa pakettia, jolla voimme päästä parempaan lainsäädäntöön tällä alalla. Varmistetaan se, että rikosten uhrit käytännössä saavat oikeutensa toteutuneiksi. Erityisesti kiinnitän huomiota lapsiin uhreina. Timothy Kirkhope on ollut tässä keskeisessä roolissa. On tietysti myös paljon oikeuksia, joita uhreilla on, jotka ovat mukana tässä direktiivissä. Olen kuitenkin aika lailla pettynyt, erityisesti kun tänä aamuna kuuntelin useita puheenvuoroja unionin hyveistä, niin olemme siinä tilanteessa, että joudumme tällaisessakin asiassa toteuttamaan yleiseurooppalaista asetusta. Tot, ilman tällaista pakkoakin pitäisi perusoikeudet kansalaisille myöntää. Kiitoksia. Rouva Makovei seuraavaksi. Thank you, President. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän ehdotuksen puolesta, koska se vahvistaa ja antaa enemmän substanssia uhrien oikeuksille Euroopan unionissa – ja se parantaa heidän suojeluaan koko unionin alueella. Lopulta me olemme asettamassa minimistandardeille standardeja äh, rikosten uhrien kohtelussa riippumatta niiden kansalaisuudesta tai siitä paikasta, jossa tämä rikoste on tehty. Tämä direktiivi antaa ensimmäistä kertaa yhtenäisen määritelmän uhrista, jota voidaan käyttää kaikissa eu jäsenmaissa tämä määritelmä, tätä määritelmää laajennettiin uhriin ja uhrin lähiomaisiin. Tämä direktiivi lisää luottamusta Euroopan kansalaisten keskuudessa oikeuslaitosta kohtaan ja he saavat yhtäläisen suojelun kaikissa jäsenvaltioissa. Minä kehotankin jäsenvaltioita kehittämään laajempaa yhteistyötä ja koordinaatiota jotta voitaisiin suojella ja tukea näitä rikosten uhreja. Kiitos. Kiitoksia, Rova Makovei. Herra James Nicholson. Kiitoksia puhemies. Aivan lyhyesti haluan sanoa, että olen tyytyväinen, että tämä direktiivi on hyväksytty. Uhrien oikeuksista mielestäni se on tärkeä lainsäädäntö ja haluaisin kiittää esittelijöitä tehdystä työstä, niin kuin ehkä tiedätte. Minä tulen Pohjois-Irlannista, siellä olemme käsineet vuosikymmeniä väkivallasta, terroristiväkivallasta. Se vaikuttaa syvällisesti perheisiin, erityisesti uhrien perheisiin. Me kaikki toivomme, että toivottavasti tämä nyt on jäänyt taaksemme, mutta koskaan tätä ei pitäisi unohtaa, eikä todellakaan koskaan pidä unohtaa vaikutusta, joka syntyy, syntyy ja edelleen syntyy muihin ihmisiin. Terroristin, terrorismin uhrit täytyy tunnustaa. Samoin perheet pitää ottaa huomioon, heillä pitää olla oikeus tukeen ja kansallisten hallitusten pitää nyt siirtää direktiivi kolmen vuoden ajassa kansalliseen lainsäädäntöön ja kehottaisin Iso-Britannia toimimaan mahdollisimman ripeästi erityisesti, koska olen sitä mieltä, että Eurooppa kerrankin on määritellyt uhrin aseman ja toiminut paljon paremmin kuin Pohjois-Irlannissa on pystytty tekemään. Kiitoksia. Kiitoksia, Nikolson. Kollega Antoniescu rolul și nevoile victimelor în cadrul procedurii? Puhemies, uhrien rooli rikosmenettelyssä ei tule riittävästi huomioon otetuksi jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Nykyjärjestelmä osoittaa, että monissa tapauksissa uhreja ei kohdella riittävän arvokkaalla tavalla. He eivät saa suojaa, eivätkä saa oikeutta riittävällä tavalla osakseen. Se tuki, jota tarjotaan uhreille, vaihtelee kovin paljon jäsenvaltiosta toiseen. Keskinäinen tunnustaminen voi toimia vain luottamuksen ilmapiirissä. Oikeusviranomaiset ja kaikki rikosmenettelyssä mukana olevat voivat luottaa jokaisen jäsenvaltion vähimmäisnormien laatuun. Tämä mietintö on hyvä ja olen vakuuttunut, että tämän direktiivin avulla uhrien tilanne parantuu unionissa. Ja rikollisuuden uhrit voivat saada samat oikeudet ja samat tuet kaikkialla unionissa. Kiitoksia, Rovantoniasku herra Hännän. Varapuhemies, yksi ainoa varas, joka toimii yksin, on äh, laiton, mutta joku jengi, joka varastaa kokonaiselta yhteisöltä, he, äh, he, heille ei ehkä käy mitenkään, tai sitten keskuspankkiiri, joka tekee virheitä, hän saa ritarin arvon. Äh, jos joku veronmaksaja tekee saman, niin tai jos joku kidnappaa ja vaatii lunnaita, hän saa pitkän rank- vankeustuomion ministeriltä, joka kuitenkin itse ehkä toimii väärin. Demokratian tarina, inhimillisen tarina liittyy siihen, että pitäisi saada tille myös hallitsijat, mutta nyt Euroopan tasolla unohdetaan täysin julkinen mielipite ja tietysti periferissä maissa köyhyys köyhyyttä sanellaan osaksi ottamatta huomioon uhrin aseman. Nyt kun oma maani on päässyt eroon ERMistä, nyt haluan va- vakuuttaa eurooppalaisista, että on vaihtoehto, tie ulos, voi hoitaa omia asioita omien etujen mukaisesti ja näin saada aikaan kasvua. Te olette jälleen puhunut äh, asian ohitse te puhuitte asiasta, jotka ei liity tähän asialistan kohtaan. Nyt sitten varmaksi herra Kamal, olkaa hyvä. President. Kiitos, varapuhemies. Uhrien oikeudet yhdistävät suurimman osan parlamentista. Me kaikki tunnemme sympatiaa rikosten uhrien suuntaan, erityisesti toimet, joita nyt ehdotetaan, joissa valvotaan sitä, että tietysti jäsenvaltiossa oleva uhri saa tukea ja apua ja hänen oikeutensa tunnustetaan. Kenties varoituksen sana olisi paikallaan. Harmonisointi on kovin helppoa silloin, kun kaikki ovat samaa mieltä. Toki me haluamme harmonisoida, koska kaikki välitämme rikosten uhreista, lapsista, jotka ovat uhreja. Samanaikaisesti on oltava varovainen, ettei tämä ole minkään kuilun ensiaste niin, että mennään oikeuksien harmonisointiin. Aluksi me kaikki uskomme ja tuemme eh, samaa asiaa, mutta kun etenemme tällä tiellä, niin sitten lähdetäänkin nakertamaan jäsenvaltioiden valtuuksia. Kiitoksia. Seuraava aihe on herra Kälkärin mietintö muun kuin kestävän kalastuksen sallivien maiden osalta toteuttavista toimenpiteistä kalakantojen säilyttämiseksi. Ensinnäkin kollega Jako Liinosa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Nämä, pak- nämä paketit, joita tänään hyväksytty, osoittavat varmastikin Euroopan parlamentin tahtoa päättäväisimmin kamppailla tai tukea kamppailua, joka koskee kalastusta, joka on asettunut, joutunut suuriin vaikeuksiin. hyvin rakennettu toimi on tietenkin myös hyvin tärkeää, että menemme tähän suuntaan alueellistamisen rajojen yli, jotta tämä toiminta olisi paremmin kohdennettu yksittäisiin alueisiin, jotka ovat joutuneet tämän ongelman kohteeksi. Tämä koskee myös kauppaketjua, laivastoja ja myös täytyy saada selkeätä nykyaikaistamista tälle sektorille. Sillä täytyy yhdistää ympäristön kestävään kehitykseen ja valuuttasäädöksiin. Me tuemme tätä pakettia myös tuleva, tulevia toimia silmällä pitäen. Kiitoksia, herra Jakonen ja herra Tänak. Tuen täysin toimia niitä maita vastaan, jotka toimivat epäkestävältä pohjalta ja uhkaavat kalakantoja. Tämä on puolueemme ympäristöpolitiikan mukaista. Näin tuemme kestävää ruoantuotantoa ja varmistamme koko ketjun kannustamme koko kalatalousketjua. Osittain tämä johtuu viimeaikoista kansainvälistä kiistosta koskien kalakantoja, kuten epäkestävä makrillikalastus. Tämä ehdotus pyr- ottaa huomioon myös muut kalakantoja joita määritellään uudella tavalla ja pyritään kattamaan kaikki kalat, jotka kuuluvat samaan ekosysteemiin. Ja me, mitä tulee näihin rajoituksiin, niiden täytäntöönpanoon, olen samaa mieltä siitä, että täytyy arvioida ympäristö, kauppa, talousvaikutukset, ja toimenpiteistä syntyy, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat kohtuullisia, oikeudenmukaisia ja suhteellisia ja täysin sopivat yhteen EUn, VTOn ja VTOn kauppavelvollisuuksiin kirja Kiitoksia, herra Tannok. rova Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Kun yhteistä kalastuspolitiikkaa uudistetaan ja vaaditaan omilta kalastajilta sitä, että he varmistavat kalastuksen kestävyyden, on oikeudenmukaista pohtia myös sitä, että tuonnissa vallitsisi tasa-arvo tuin tätä ehdotusta innokkaasti, koska se mahdollistaa sen, että unioni ryhtyy toimiin niitä maita vastaan, jotka kalastavat ei-kestävällä tavalla. Tuen niitä toimia tekstissä, jonka kautta voimme määrällisiä rajoituksia tuonnille kolmansista maista asettaa unionissa. Mutta yksi syistä, miksi tuin tätä niin innokkaasti, on se, että näinä aikoina, kun vetoamme komissioon, jotta se ottaisi parlamentin kannan huomioon. Tämähän oli vahva kannatus. Parlamenttia on kuultava tässä asiassa ja on varmistettava, että löydetään tapa varmistaa se, että me todella noudatamme kansainvälisiä velvoitteitamme. Ei vain pidä selitellä, miksi näin ei olisi. Esittelijä on tehnyt työtä äh, tässä aiheessa ja se ansaitsee kunnioituksen. Kiitoksia, Rova Seuraavaksi on James Higgins. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä äänestin ja tuen vahvasti tätä mietintöä. Meidän pitää varmistaa yhteistyö EU-jäsenvaltioiden välillä, jotta saadaan aikaan todella kestävää kalastuspolitiikkaa, joka säilyttää kalakantoja ja varmistaa niiden ihanteellisen käyttöön. Meidän pitää voida asettaa sanktioita muille kuin EU-valtioille, jotka ovat vastuussa toimenpiteistä käytännössä johtavat ristokalastukseen tai jos eivät ole yhteistyössä vilpittömin mielin, eivätkä noudata sovittuja sääntöjä. Me parlamentissa, näin on jatkuvasti todettu, me parlamentissa, meidän pitää antaa vahva poliittinen viesti komissiolle, ja viesti on se, että me emme enää hyväksy tai toimi yhteistyössä maiden kanssa, jotka jatkossakin sallivat kalastusta, joka ei ole kestävää muutoin vain meidän kalastajamme tässä kärsivät. Kaikki kala, tu, kalatuotteet, kaikkia laji, laj, lajien kohdalla, jos maista, jotka sallivat tällaista kalastusta, ne pitäisi kieltää välittömästi. Siis niiden tuonti pitäisi kieltää. Kiitos. Äh, äh, Seuraavaksi herra kollega Jaar. Kiitoksia puhemies. Totta kai tämä on ensinäkymältä, että tuntuu loogiselta ja järkevältä, että että me, meriltä voidaan ottaa vain sellaista tavaraa, joka kasvaa, mutta ihminen ei toimi aina järkevästi, varsinkin silloin, kun vastuu voidaan siirtää muualle. Tämä on, siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että ensinnäkin me sopimme näistä pyyntikiintiöistä ja kalakantojen suojelemisesta maailman merille toisekseen, jotta se toimii, myös niiden maiden kanssa täytyy toimia, jotka jo eri syistä sitten eivät yhdy tähän vaatimuksiin ja näihin rajoituksiin. Siksi olenkin kiitollinen esittelijälle tästä mietinnöstä ja olen tietenkin myös kannattanut sitä. Ja nyt on komission tehtävänä ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta näiden muiden maissa, maiden kanssa voidaan neuvotella ja niille, näille muille maille voidaan ilmoittaa, että kestävä kehitys, ke, ke, kestävä kalastus on meidän etujemme mukaisesti. Ei ole kysymys pelkästään kaloista, vaan kysymys myös tulevista sukupolvista. Paljon kiitoksia. Kiitoksia kollega Jaar. Sitten on vuorossa Elena Pasescu. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta koska unionin ponnistelut, joilla tuetaan kestävää kalastusta, eivät vielä riitä, jos niitä ei koordinoida. Unionin pitää rohkaista kolmansia maista noudattamaan unionin esimerkkiä niin, että saamme kestävää kalastusta. Tiettyjen kalakantojen ylikalastus voi johtaa vaikutuksiin myös maailmanlaajuisesti. Nämä vaikutukset tuntuvat kalakantojen, kalakantoja hyödyntäviä, hyödyntäviä maiden ulkopuolella ja vaikuttavat meriympäristöön kaikkialla. Unioni voi reagoida sillä tavalla, että kannustamme vastuullista käyttäytymistä näissä maissa. Tätä ennen täytyy kuitenkin tehdä ympäristövaikutusarviointia, myös taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset on arvioitava. Kiitoksia. Sitten vuorossa herra Stevensonin mietintö kalastus- ja vesiviljelytuotetealan yhteisestä markkinajärjestelystä. Hän seuraava ensimmäiseksi herra Tanuk. Kiitoksia. Minä ryhmän äänestimme tämän puolesta. Tämä liittyy yhteiseen kasvupolitiikkaan. Ja tässä aiheena on yhteinen markkinajärjestely. Ensimmäinen myönteinen virhe on, että poishetetty saalis voidaan äh, pyritään siis välttämään aktiivisesti tällaista ja sitten pyritään muuttamaan tavoitetta tuottajajärjestöissä. Nyt tarkoituksena on luoda työpaikkoja rannikkoalueilla ja antaa myös ammattikoulutusta nuorisolle, jotta hekin alkaisivat toimia alalla. Sitten kun tuottajärjestöihin vielä liittyy se, että pyritään varmistamaan kohtuullinen elintaso kalataloudessa eläville. Sitten tällä pyritään varmistamaan myös se, että annetaan selkeää tietoa kuluttajille kalatuotteiden alkuperästä, ja vaan erityisesti vaaditaan sitä, että kehitettäisiin Euroopan laajuinen ekomerkintä kestävälle kalataloustuotannolle. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Murphy. Puhemies, 70-luvulla tarkoitus oli kalastuspolitiikan sääntelyllä taata tulot kalastajille ja varmistaa kestävyys. Näihin tavoitteisiin ei koskaan päästy. Tällä hetkellä kalastajat vain äh, saavat yhä pienempiä saaliita. Tässähän oikeastaan on otettu uusluberalistinen lähestymistava, kun kannatetaan siirrettäviä kalastuskiintiöitä. Tämä tarkoittaisi sitä, että pienet kalastajat vain heikkenisivät asemaltaan suhteessa suurkalastajiin ja rannikkoalueiden yhteisöt kuihtuisivat. Ihmiset, kalastajat pitäisi asettaa keskiön kalastuspolitiikassa niin, että todellakin suunniteltaisiin ja hallinnoitaisiin tätä alaa ja voitaisiin taata, taata kunnon tulot ihmisille, jotka tällä alalla toimivat kestävällä tavalla. Kiitos. Kiitoksia, Rova Görling. Kiitos puhemies. Tämä mietintö on ensimmäinen kolmesta lainsäädäntöehdotuksesta, jossa komissio, jolla komissio pyrkii uudistamaan kalastuspolitiikkaa, saantaa markkinakannustimia kestävää käytäntöä varten ja myös avaa markkinoita EU-alueen tuotteille. Me tarvitsemme myös kestävää kalastusta. Meidän täytyy kannustaa samanaikaisesti kalastajia. Tuottajärjestöjen rooli, sitä ei voida aliarvioida tässä yhteydessä ja pidän hyvänä sitä, että otetaan käyttöön selkeät tavoitteet, jotta voitaisiin osoittaa, että tämä on kannattavaa ja voitaisiin torjua tällainen epäkestävä kalastus. Ja tässä on syytä myös ottaa huomioon sivusaalit ja vastuullinen kalastus eikä lähdetä tuhoamaan markkinoita. Lopuksi olin hyvilläni voidessani tukea Eh, Higgins. Seuraavaksi puheenvuoron saa Jim Higgins. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin kiittää Stuart Stevensonia siitä, että hän on tehnyt näin erinomaisen mietinnön. Siinä on esitetty paljon erilaisia tarkistuksia, mutta on saatu aikaiseksi hyvä lopputulos. Olen erityis, erityisen ilahtunut artikasta 6-31 ja lisäksi yhteisistä markkinointistandardeista 2 jotka johtaa suurempaan tehokkuuteen markkinoinnissa. Kun puhutaan vakauttamisesta markkinoilla, komissio vihdoinkin tunnustaa valtavan hintavolatiliteetin tällä markkina-alueella. Kalaa voidaan suolata, pastorisoida, pakastaa ja ties säilyä vaikka millä tavalla. Minimivaatimukset kuluttajatiedoista jotta kuluttajat voisivat tehdä valistuneen päätöksen, artikat 2-26 ovat erittäin tärkeitä. Informaatio on erityisen tärkeää, että kuluttajat voivat tehdä valintansa. Lopuksi, hyvä puhemies, artikla 49 on erittäin tarpeellinen, jotta voidaan paremmin ymmärtää tuota tarjontaketjua ja markkinoiden suuntauksia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia edustaja Higgins ja seuraavaksi annamme puheenvuoron edustaja Vasheskolle. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tässä täytyy todella edistää ennakoitavuutta juuri tuottajien tai valmistajien kannalta. Kalastustuotteet ovat hyvin tärkeä osa markkinoita sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa. Se, että voidaan valita tuotteet ja tehdä päätökset tietoisesti, on hyvin tärkeää eurooppalaisille kuluttajille. Myöskin ympäristöystävälliset kalastustuotteet ja tällainen ympäristömerkki kalastustuotteille on hyvin tärkeä ja sen avulla voidaan näiden tuotteiden kestävyys myöskin taata. Näin ollen meidän täytyy varmistaa täysi johdonmukaisuus yhteisen kalastuspolitiikan sekä yhteisen kauppapolitiikan välillä. EUn alueelle tai EUn markkinoille tuodut tuotteet, niiden osalta on varmistettava, että kaikkia mahdollisia sääntöjä noudatetaan ja myös samoja sääntöjä kuin eurooppalaiset kalastajat. Kiitoksia. Seuraavaksi käsittelemme Elman Brokin mietintöä vuosikertomus neuvostolta Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Edustaja Tjänek ensimmäisenä ECRstä. Mikrofoni. Minun piti puhua kaksi minuuttia ryhmän nimessä. EKR hyväksyy yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan realiteetit ja tarpeen hoitaa tätä puolta. Tämä politiikka on kuitenkin täällä yksimielisen päätöksen alla – neuvostossa, koska emme halua, että EU millään tavalla vesittää kansallista itsemääräämisoikeutta tällä tärkeällä alueella kansallisten ulkoministeriöiden roolin kustannuksia. Siksi ryhmäni äänesti tyhjän mietin yhteydessä, eikä voi tukea kaikkia Brokki-mietinnön osatekijöitä. Ryhmänä olemme käyneet rakentavaa keskustelua ulkosuhdehallinnon kanssa. Olemme kriti- kritisoineet heidän budjetin lisäysvaatimuksia näitä niukkuuden aikoina. Huolimatta siitä, että unionissa menillään valtava eurokriisi, ulkosuhdehallinto kuitenkin toimii ja tämä täytyy, tämä täytyy jotain tunnustusta. Ulkosuudenhallintaja kuitenkin näiden niukkuuden aikoina osoittaa, mitä lisäarvoa sillä on, siten että jäsenvaltioille, varsinkin pienimmille jäsenvaltioille, syntyy säästöä siksi, että ei tarvitse aina kahdenvälisiä diplomaattisia yhteyksiä. Yhdistynyt kuningaskunta, senkin maan ja muidenkin maiden pitäisi pystyä hyödyntämään uuden ulkosuudenhallinnon palveluita. Uusi eurooppalainen Yhteinen diplomaattinen edustusto Etelä-Sudanissa on yksi esimerkki siitä. Siellä voidaan yhdistää EUn voimia. Taiwaninkin osalta mainit, tehdään jotakin mainintoja turvallisuuden ja rauhan aikaansaamiseksi Kaakkois-Aasiassa. Tämä maininta tehdään tässä mietinnössä. Kiinan, itäisellä merellä aikaansaatu rauhan on yksi toinen esimerkki. Alueelliset kiistaata Kiinan, Japanin ja Taiwanin välillä pitäisi saada ratkaistua joidenkin kiistanaisten saarten osalta. Yhtäkkiä tilanne kuitenkin kärsi, kärjestynyt, koska Kiina lähetti eilen partioveneitä. tarkkailemaan Japanin toimia alueella. Mitä tapahtuu sitten Antarktista koskevalle sopimukselle? Ainakin tämän asian hoitamiseksi voitte luottaa ryhmäni tukeen. Kiitoksia edustaja Tänek. Seuraavaksi Annan puheenvuoron edustajan Nikolaille. Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta. Tämä on vuotuinen kertomus tai vuotuinen mietintö, jossa esitetään kantamme. Kyse on erityisesti asiakirjasta, jossa pitäisi osoittaa näkemys, ja se on ihan perinteisellä linjalla kuin Euroopan unionissa aikaisemminkin on ollut. Ei siinä juuri uutuuksia ole. Minulle oli kuitenkin tärkeää nähdä, että kun ajatellaan Euroopan politiikan turvallisuutta tai Euroopan poliittista turvallisuutta, niin eh, esittelijä on ottanut esiin hyvin tärkeitä asioita, ei pelkästään yhteisestä politiikasta, vaan myöskin näkyvyydestä ja Euroopan unionin voimasta sen rajojen ulkopuolella. Puhun tässä siitä, että ulkosuhdehallintoa on vahvistettava sehän estää, ennaltaehkäisee konflikteja ja tähän, tätä varten täytyy myös varmistaa riittävät määrärahat. Toiseksi haluaisin puhua asekaupasta, kun ajatellaan tulevia neuvotteluja. Mielestäni tämä on todella avainkysymys. Kiitoksia. Edustaja Stadler. Kiitoksia. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan. Kerron teille miksi. Ensinnäkin Löysingin mainita, joka koski vähemmistöjä ja mietinnön puute tässä osassa. Kyse on yhteisen ulkoituspolitiikan militarisoinnista ja interventiostrategiasta ja eron teko NATOon on asia, että minun maani ei voi hyväksyä. Mitä tulee sitten Turkkia koskeviin väittämiin, eivät pidä paikkaansa tässä mietinnössä. Tässä vaaditaan liittymissä, että edeltävien neuvottelujen yhteydessä tietty neuvottelukappareiden avaamista. Bengasin tilanne ja Libyan politiikka on täysin epäonnistunut, mutta mietinnössä tämä esitetään aivan eri valossa. Ja entä sitten Syyrian politiikka? Tässä pyritään interventioihin. Tässä pidetään myöskin Venäjää ja Kiinaa kumppaneitamme vain siksi, että tietyt intressit Syyrian osalta ovat tärkeämpiä kuin ongelman ratkaiseminen Saudi-Arabiaa ei mainita sanallakaan. Tämä mietintö on erittäin yksipuolen, siksi minä äänestin sitä vastaan. Kiitoksia. Ja seuraavan puheenvuoron saa edustaja Koferati. Olkaapa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Äänestin Elmar Brokin mietinnön puolosta. Ymmärrän kyllä kaikki vaikeudet ja haasteet, joita Euroopan unionin ulkopolitiikkaan liittyy. Haluaisin ottaa esiin kaksi Tärkeä asia, jotka minua erityisesti huolestuttavat. Yksi on asekauppa. Meidän tavoitteenamme on aseiden leviämisen estäminen ja sitä varten tarvitaan myöskin sääntöjä. Ne eivät kuitenkaan ole riittävät, kun ajatellaan aseiden vientiä. Eli se, mitä sanomme, meidän on myös se tehtävä käytännössä. Meidän täytyy näyttää se omalla käytöksellämme. Toinen asiani koskee konfliktien ehkäisyä. Meidän täytyy vakauttaa rauha. Kun ajatellaan, mitä on tapahtunut Välimeren alueella, eh, ajatellaan arabikevättä, kaikki se on osoittanut sen, että meidän täytyy todella toimia. Ja se, mitä näissä maissa tapahtui, me emme ole voineet Euroopan ulkopolitiikan kautta estää dramaattista kohtaloa, joka monia näitä ihmisiä on kohdannut. Kun nyt ajatellaan, mitä näissä maissa on viime aikoina tapahtunut. Kiitoksia edustaja Koferati. Seuraavan puheenvuoron saa edustaja Zemke. Kiitoksia, hyvä puhemies. Lissabonin sopimuksen hyväksynnän jälkeen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan painoarvo oli tarkoitus kasvattaa. Minun mielestäni edistys tässä suhteessa on ollut hidasta. Aikomuksia on paljon, mutta erittäin vähän todellisia tekoja. Tämä ilmenee esimerkiksi vallan puutteena ja erilaisia taistelujoukkoja nyt Euroopassa. Pitäisi olla hyvä ajatus sinänsä paperilla, mutta käytännössä sitä ei ole hyödynnetty kertaakaan. Euroopassa tehdään, ongelma, tehdään virheitä. Meillä on erittäin vähän yhteistyötä sotilaspuolella. On tärkeää suunnitella yhdessä tätä suurella mittakaavalla ja hoitaa kaikki sotilaiset toimet yhdessä. Meidän tulisi yhdistää sotilasvoimamme ja tehdä yhteistyötä laajempialaisesti myös sotilasvarustelun teollisuuspuolella. Siitä syystä minä rohkaisin komissiota siirtymään eteenpäin tässä asiassa. Kiitoksia edustaja Zemke. Adam Bielan seuraavana, olkaapa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tyhjää tämän mietinnön yhteydessä. Mietinnössä nimittäin esitetään jotakin argumentteja, jotka eivät ole aivan paikkansa pitäviä. Tässä viitataan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan rahoitukseen ja muihin tekijöihin, joita en voi täysin hyväksyä. Esimerkiksi suhteet Moskovaan ja strateginen rooli, joka kumppanuussuhteilla Venäjän kanssa on. Tässä käsitellään myöskin suhteita Taiwaniin. Mietinnössä halutaan niin ikään lisätä, lisätä ulkosuhdehallinnon näkyvyyttä ja roolia. Kuitenkin tässä vallitsee edelleenkin suuri epäsuhta, kun tarkastellaan esimerkiksi puolalaisia edustajia ulkosuhdehallinnossa. Puolalaisia on sillä aivan liian vähän, joten en voinut täysin hyväksyä tätä koko mietintöä. Kiitoksia edustaja Bielan. Seuraavana edustaja Kozlovski. Kiitos puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minun mielestäni se on strateginen ja kunnianhimoinen asiakirja. Minä olin sitä mieltä, että naapuruuspolitiikka on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme turvallisuuspolitiikan alalla, ja tämä on aivan oikein. Olen tyytyväinen siihen huomioon, jota on annettu itäisen kumppanuuden maille ja huolimatta tietyistä sotatoimista eteläisessä naapurustossamme. Tämä nyt voisi luoda tasapainon ja itäinen kumppanuus olisi edelleen tärkeä osa meidän toimintaamme. On vedottu ulkosuhteiden edustajaan, että saataisiin riittävä rahoitus ja myöskin Ukrainan vaaleja olisi valvottava. Mielestäni tämä olisi hyvin hyödyllistä. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia edustaja Kozlovski ja seuraavan puheenvuoron saa edustaja Gzrib. Kiitoksia, hyvä puhemies. Aivan kuten kolleganikin tänään parlamentissa, tuin tätä Brokin mietintöä. Lissabonin sopimus ei anna meille riittävästi valtuuksia. On ollut useita kriisejä, mukaan lukien talouskriisi. Ja kaikki tämä merkitsee sitä, että olemme yhä vähemmän kiinnostuneita siitä, mitä ympäristössämme tapahtuu. Arabi, kevään valtiot, Egypti, vaikkapa luonnostelee uutta perustuslakia. Emme ole juurikaan kiinnostuneita tuon perustuslain sisällöstä. Georgia järjestää uudet vaalit. On jäätyneitä konflikteja, kuten vuoristokarvahin konflikti Olen myös huomannut, että ollaan väsähtäneitä tarkastelemaan Ukrainan kohtaloa. Parlamentin ei tulisi vähentää sitä, sitä että se kiinnittää huomiota naapuruusalueisiinsa. Kiitoksia. Edustaja Vasescu seuraavana. Minä äänestin tämän Brokin mietinnön puolesta koska maailmanlaajuisia haasteita voidaan käsitellä vain integroidusti. Lissabonin sopimuksessa on hyviä välineitä, jotta voimme puhua yhdellä äänellä. Kuitenkin puutteita ja ongelmia on vielä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Esimerkiksi suhteiden vakauttaminen ulkosuhdehallinnossa komission ja jäsenvaltioiden välillä on hyvin tärkeä asia. Tarvitaan tehokasta synergiaa, kun sovelletaan ulkoisia toimia. Ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulevaisuuden kannalta on tärkeää korostaa juuri itäistä kumppanuutta ja naapuruspolitiikkaa. Itäisen kumppanuuden avulla voidaan levittää eurooppalaisia arvoja itään päin, esimerkiksi Moldovan tasavaltaan. Kiitoksia edustaja Vasescu. Seuraava mietintö on Haglundin mietintö elollisten vesiluontovarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä. Annankin puheenvuoron nyt edustaja Tänökille ensiksi. since 2000... Vuodesta 2002 eteenpäin neuvoston asetuksen mukaisesti komission tehtävänä on ollut raportoida meriluonnon varojen hoidosta tietyn meripenin kulmaan rajan sisäpuolella vuoteen 2011 mennessä tarkoituksena on elvyttää kalakantoja ja säilyttää niitä. Hyvin vähän edistystä on kuitenkin saatu kalastuslaivaston kapasiteetin vähentämiseksi. Minä äänestin mietinnön puolesta, koska te pyritään parantamaan kalastusrajoituksia 12 meripenin kuluvan sisäpuolella. Lisäksi ylikapasiteetti eu tasolla selkeästi halutaan määritellä. Alueelliset määritelmät, määritelmät täytyy mukauttaa yhdenmukaiseksi ja riittävän hyvätä tietojen meka- me- mekanismit pitkän aikavälin suunnittelun pohjaksi täytyy pistää täytäntöön kunnolla. Mikäli tästä tulee osa kolme tahoista tai kolmen lainsäädäntöaloitteen pakettia ja se ei onnistuta, niin silloin koko kaasuspolitiikka täytyy asettaa kyseenalaiseksi ja antaa pikemminkin jäsenvaltioiden hoidettavaksi. Nyt on viimeinen mahdollisuus hoitaa kalastajien kannalta asiat kuntoon. Jim Higgins, eh, Edustaja Higgins, kiitoksia hyvä puhemies. Minäkin äänestin tämän mietinnön puolesta, vaikka ainakin tämä säilytyssana minut kyllä saa aika väsähtäneeksi. Meidän pitäisi kyetä pohtimaan ympäristön tilaa ja samalla myöskin kalastajien tilannetta. Tämä mietintö suhtautui siihen eri tavalla. Kalakantojen säilyttäminen ei ole ollut riittävää ja edistystä on ollut aivan yhtä vähän laivastojen lisäämisessä. 12 merimailin sääntö toimi hyvin ja sitä saatettaisiin voida jatkaa 10-20 mailiin, jotta tehokkaammin päästäisiin tavoitteisiin. Kalastajille me täytyy tiedottaa paremmin siitä, miksi tietyt rajoitteet otetaan käyttöön. Aika usein vain käy niin, että itse joutuu valvomaan tätä tilannetta ja ylikalastukseen ei puututa muuten oikealla tavalla. Meidän täytyy toimia yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa, jotta saamme aikaiseksi tehokkaan säilytyksen, kalakantojen säilyvyyden. Meidän täytyy myös ottaa huomioon ekojärjestelmän suojelumenettelyt, ja tämä on asia, jota todella tuen. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia edustaja Higgins. Seuraavaksi edustaja Vasescu. Kiitos puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska nykyiset kalastus kiintiöt ovat aiheuttaneet jäsenvaltioissa lyhyen aikavälin huolenaiheita. Myöskin vakaus tällä alalla on tullut aivan toissijaiseksi. Meidän täytyy ajatella näitä ongelmia ja kalastuspolitiikan alueellistamista, jotta voisimme ratkaista tämänhetkiset ongelmat. Komissiolla on pitkäaikaisia suunnitelmia. Niissä täytyy huomioida jäsenvaltioiden tilanne, mutta toisaalta kalakantoja on myöskin suojeltava. Yli 60 prosenttia Euroopan kalakannoista on liikakalastettuja. Jopa kestävyyden enimmäisrajoilla ollaan. Mustalla merellä ongelmat ovat erityisen suuria. Minä olen myös allekirjoittanut kirjallisen julkilausuman, jossa Mustanmeren delfiinejä suojellaan. Kiitos. Niin. Kiitoksia edustaja Vasesku. Ja viimeisenä kohtana käsittelemme äm, yhteisen kalastuspolitiikan muutosta. Edustaja Salavrakosin mietintö. Edustaja Sanoni ensimmäisenä. Kiitos puhemies. Yhteisen kalastuspolitiikan muuttaminen on aivan olennaisen tärkeää, eikä sitä voida estää. Liikaa kalastetaan ja se tehdään usein myöskin huonosti. Meren biologiset luonnonvarat ovat vähissä, niitä täytyy suojella ja myös kalastusalan jatkuvuus on taattava. Liikaa kalastetaan. Ja täysistunnossa olen nyt äänestänyt sen puolesta, mikä minun mielestäni on, edistää sitä, että voidaan suojella kalastusalaa ja kalakantoja eikä ajauduta varmaihin kuolemiin. Täytyy toimia johdonmukaisesti niin, että voidaan kestävästi hyödyntää vesivaroja, luonnonvaroja ja monivuotiset suunnitelmat ja kalenteri suojelua varten ovat hyvin tärkeitä. Ja erityisesti täytyy ryhtyä toimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät sääntöjä noudata ja jotka eivät myöskään anna luotettavia tietoja. Jos me edistämme tätä alaa omilla merialueillamme, niin kalastajamme saavat lisää työtä myöskin ja se on tärkeää. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia edustaja Zanoni. Seuraavana edustaja Zanoniseksi. Kiitos. Yhteisen kalastuspolitiikan uudistuspakettina toivottavasti merkitsee nyt sitä, että komissiota rohkaistaan ei sitovalla tavalla vahvistamaan menettelyitä meriresurssien säilyttämiseksi. Tämä on hyvin pitkälle yhdenmukaista puolueeni tavoitteeni kymmenvuotis biodiversiteettistrategian kanssa. Toivottavasti tämän avulla saadaan myös aikaiseksi vakaus ja näin pitäydymme sitoumuksessamme rakentaa vastuullisempi taloudellinen malli ja parantaa työnäkymiä kalastusalalle. Ja lopuksi voidaan myöskin vahvistaa alueellistamista, joka taas on, harmonis, joka taas on yhdenmukainen meidän kansallisen tavoitteemme kanssa yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa haluamme tarjota hyvät mahdollisuudet uusille yrityksille ja jakaa nämä vaihtoehdot eh, tasaisesti. Yhteinen kalastuspolitiikka mielestäni nyt on politiikka, jota täytyy nykyaikaistaa nopeasti, tai sitten se täytyy pelkästään jättää EUn toimivaltuuksen ulkopuolelle. Puhemies, kiitoksia edustaja Tänök. Seuraavana puheenvuoron saa EPPstä Jim Higgins. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Olin iloinen siitä, että tämä päätösasema teksti hyväksyttiin tänään. On nimittäin tärkeää tämmöinen johdonmukaista ja selkeää strategista ajattelua, kun etenemme asiassa. Kalastajien täytyy olla varmemmilla vesillä, kun he tekevät investointeja. Ja mitä vesiviljelyyn tulee, Tässäkin täytyy ottaa kokonaisvaltainen kestävyysajattelu käyttöön. Tämä saattaa olla hyödyksi elintarvikkeiden saannin, elintarvikkeiden laadun, työllisyyden, ympäristön suojelun sekä dynaamisen kalastustoiminnan ylläpitämisen kannalta erittäin tärkeä, varsinkin rannikkoalueilla. Irlannin edustajana olen erityisen iloinen siitä, että päätösasema tekstissä todetaan, että komission pitäisi tutkia, miten voitaisiin suojella kalastustoiminnassa merinisäkkäitä, kuten delfiinejä ja hylkeitä, siten että niiden kannat niin ikään saadaan säilytettyä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Ja seuraavaksi edustaja Basescu. Am votat și în favoarea acestui raport deoarece... Kiitos puhemies. Äänestin myöskin tämän mietinnön puolesta, koska Euroopan kalastuspolitiikan uudistuksessa on huomioitava kunkin jäsenvaltion todellisuus. Komissio on teettänyt lukuisia tutkimuksia jäljellä tai saatavilla olevista kalakannoista Euroopan unionissa. Meidän täytyy arvioida myös se, minkä verran näitä voidaan kalastaa kestävällä tavalla. Pitää esittää aikataulu kalastuksen vähentämiseksi, jotta kalakannat uudistuisivat riittävässä ajassa. Tutkim- nämä asiat on myös sopeutettava kunkin jäsenvaltion tilanteeseen. Yhteisen kalastuspolitiikan alueellistamista on tutkittava tarkemmin, koska sillä tavalla varmistaisimme sen, että kalatalousrahastoa käytetään tehokkaammin. Kiitos. Kiitoksia eh, edustaja Basescu ja seuraavana sitten puheenvuoronsa vielä edustaja Davis. EPP-jäsenet, italialaiset, espanjalaiset, irlantilaiset, en edes tiedä mitä he ovat tänään tehneet. Kyllähän me tiedämme, että me ylikalastamme, me tiedämme, että kalakantoja ei juurikaan ole. Ja ne ovat tänään äänestäneet tarkistuksen puolesta, joka sanoo, että me emme saa näitä kalakantoja elvyttää. Me äänestimme tänään, siis enemmistö tästä talosta äänesti EPPn äh, tarkistusten puolesta, josta Jim Higgins ja muut ovat allekirjoittaneet, eli että me emme pyri elvyttämään näitä kalakantoja. No varmaankin teitte tämän ihan loistavista syistä, Annetaan kalastajille vielä vuosi aikaa, älkäämme leikatko näitä kiintiöitä. Mutta se ainoa tapa, millä voidaan elvyttää kalakantoja, on, että annetaan kaloille tilaa kasvaa, lisääntyä. Se on ainoa tapa, jolla kalateollisuus voi saada varman tulevaisuuden itselleen. En minä voi käsittää, mitä kansalaisemme tästä ajattelevat. Nuo ihmiset ovat täysin hulluja, hulluja tehdessään näin. Totta kai meidän täytyy elvyttää kalakantoja. Teillä on kaksi kuukautta aikaa miettiä asiaa uudelleen ennen kuin meidän täytyy pohtia tästä lainsäädäntöä, tätä lainsäädäntöä ja äänestää siitä lopullisesti. Eh, Kiitoksia ja viimeisenä puheenvuoron saa edustaja Gerling. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Tämä mietintö on parlamentin vasten ja komission aloitteeseen uudistaa kaivospolitiikkaa. Yleisesti ottaen tuen kyllä elollisen, elollisten meriluonnonvarojen suojelua. Mietinnössä kuitenkin on vain muutama valon pilkahdus sen osalta, miten tulevina kuukausina tullaan toimimaan. Hyvin paljon argumentteja ja kompromisseja tullaan näkemään sanamuotojen muuttamiseksi, esimerkiksi maksimi enimmäismäärien sijaan tullaan sanomaan niin lähellä maksiminimismääriä kuin vaan mahdollista kestävyydestä, kun on kyse. Julkista rahaa annetaan veneiden, kalastusalusten korvaamiseksi suuremmilla aluksilla. Tämä lisää kapasiteettia, eikä tämä millään tavalla välttämättä auta kalakantojen suojelussa. Minä olen sitoutunut tekemään yhteistyötä yhteisen kalastuspolitiikan uudistamiseksi niin, että se menee kestävämpään suuntaan. Valitettavaa kyllä. Joidenkin tarkistusten vuoksi en voinut sitten loppujen lopuksi äänestää tämän mietinnön puolesta. Kiitoksia edustaja Gerling. Näin voimme keskeyttää kokouksen nyt ja jatkamme jälleen noin 35 minuutin kuluttua kello 15. Kiitos.